Euroopan unionin pitää alkaa soveltaa kohdennettuja pakotteita välittömästi, jotta voidaan painostaa hallintoa enemmän. Meidän pitäisi myöskin lopettaa yhteydenpito Nicaraguan hallitukseen. Maassa pitää järjestää uudet vaalit ja sillä pitää lopettaa sorto ja se onnistuu ainoastaan vuoropuhelun kautta ja Euroopan diplomatialla voi tässä olla tärkeä rooli. Meidän täytyy painostaa hallintoa, mutta meidän ei pidä sulkea keneltäkään ovia. Meidän pitää olla älykkäitä ja meidän täytyy toimia tavalla, joka on hyödyllistä. Kiitos. We follow with catch the eye. Seuraavaksi menettely ilman puhujalistaa. Herra Lopez Aguiar, minuutti. Kiitoksia, korkea edustaja. Samoin kuin Venezuelan kohdalla, tähän liittyy paljon sortoa, mielivaltaisia pidätyksiä, laittomia teloituksia. Mutta toisin kuin Venezuelassa, jo kauan sitten sen jälkeen, kun vallankumous oli tapahtunut, presidentti Sortega poistui hallituksesta vaalien jälkeen. Ja sen jälkeen sitten meillä on ollut aina tarkkailijoita näissä vaaleissa. Te puhuitte siitä, että tulevaisuudessa tällä voi muuttua, jos järjestetään vapaat ja oikeudenmukaiset läpinäkyvät vaalit, todella demokraattiset vaalit. EUn pitää olla tarkkailemassa vaaleja, jotta tämä voidaan taata, mutta tähän on vielä paljon tehtävänä. EU pitää hyödyntää diplomatiansa, jotta mahdollisimman nopeasti järjestettäisiin uskottavat vaalit Nicaraguassa, joka palauttaisi maahan demokratian ja Ortega saataisiin pois vallasta demokraattisten vaalien kautta. Kiitos. arvoisa Herra Wallace, uh, Kiitoksia puhemies. Tällainen selektiivinen valikoiva kuulo voi olla problemaattista. Tänäkin vuonna sadat tuhannet ihmiset, jotka olivat Managuassa ja juhlivat sandinistien äh, voittoa 79, äh, niin äh, saman aikaan juhlittiin myös sandinistipuolueen voittoa ja oikeisto opiskelijaliike oli muun muassa protestien edessä. Se on tällainen seinaan. peite, siellä oli peiteorganisaatio mukana ja jotkut ihmisoikeusryhmät todella puhuivat usa mallin puolesta. Kuunnelkaa, tämä maa on kärsinyt vuosi tolkulla ja USA puuttunut puuttuminen asioihin, sisäisiin asioihin on johtanut siihen, että ihmisiltä on viety maata, he ovat lähteneet Meksikon rajoille. Se, mistä USA on päässyt kuin koira veräjästä, siinä ei ole mitään oikeudenmukaisuutta. Nyt on lopultakin aika antaa nikarakualaisten ja venezuelalaisten ja kaikkien maiden ihmisten päättää omasta tulevaisuudestaan. Kiitos, herra Castaldo, minuutti. Haluaisin äh, ilmaista kaiken solidaarisuuteni äh, nikarakualaisille. Siellä on meneillään dramaattinen poliittinen ja humanitaarinen kriisi. Yli 300 kuolta, äh, useita loukkaantuneita. Kaikki ovat ilmaisseet äh, oman mielensä, osoittaneet mieltään. Äh, kun rauhanomaisesti osoitetaan mieltä, niin se tukahdutetaan Äh, julmalla tavalla. Tämä on julmaa ja systemaattista äh, ihmisoikeuksien ja ilmaisuvapauden tukahduttamista, mikä on kuitenkin demokratiaan äh, peruspilari. Se, että tällä tavalla presidentti Ortega ja hänen hallintoonsa nutistavat ihmisoikeuksia. Se, se tekee suurta hallaa maan demokratialle. Ihmiset elävät epähumaneissa oloissa on aika äh, vastuussa olevien henkilöiden kantaa vastuunsa. Äh, ihmisoikeudet täytyy turvata ja me tarvitsemme todella, todella, todellisia yksilöllisiä äh, sanktioita. Vain sillä tavalla on mahdollisuus päästä tästä dramaattisesta kriisistä pois. That concludes Catch the Eye. Tähän päättyy menettely ilman puhujalistaa ja nyt aina puheenvuoron komission varapuheenjohtajalle korkealle ulkopolitiikan ja turvallisuuspolitiikan edustajalle. se Parot, kiitos kaikille teille. Varmastikin rauhanomainen ratkaisu va- vaatii täyttä vaaliuudistusta, jotta Nicaraguan ihmiset voisivat päättää kohtalostaan. Tästä varmaan kaikki ovat samaa mieltä mutta Barana-yhtiö tai CIA ei kyllä oikeasti ole vastuussa. Meillä on nyt tilanne, jossa on sortoa ihmisoikeusloukkauksia hallinnon taholta. Ja se, että Ortega oli aikoinaan siis joka taisteli maansa vapauden puolesta, ei muuta nykytilanteesta mitään. Kaikki teistä toivotte parastani korkulaisille, minäkin. Mutta politiikassa ei ole kyse pelkästään toiveiden äh, kasaamisesta. Mitä voimme tehdä? Jotkut ovat ehdottaneet, että kauppasopimus jäädytetään Nicaraguan kanssa. Tämän Keski-Amerikan sopimuksen jäädyttäminen voisi aiheuttaa haittaa nikarakualaisille, ei pelkästään Nikarakuassa, vaan myöskin muualla Keski-Amerikan alueella. Ja mielestäni se ei ole hyvä ajatus. Miksi ei lykättäisi EU-yhteistyötä? Sitä on tehty niin, että on pyritty välttämään haittaa nikarakualaisille. On pyritty varmistamaan, että, he eivät, että tässä ei suoraan hyödytetä hallitusta. Ja määrärahoja on käytetty ihmisoikeuspuolustajien tukemiseen ja Kostarikassa olevien nikarakalaisten pakolaisten tukemiseen. Miksi investointipankki ei ole lykännyt operaatioitaan tai jäädyttänyt operaatioitaan alueella? Me pidämme kiinni sopimusvelvoitteistamme. Pitäisikö vaatia aikaistettuja vaaleja? No, 2018 puolivälin mielenosoituksissa oppositio vaati ennenaikaisia vaaleja. Vaatimus, jonka Ortega kiivaasti torjui. Mielestäni, jos vaalistusta ei hyväksytä etukäteen, niin vaaliprosessi ei auttaisi. Etusijalla pitäisi olla vaaliuudistuksen toimeenpano EU-suositusten perusteella, jotka tehtiin siis viime tarkkailumissiolla. Miksi emme ole sanktioineet Ortegaa tai varapresidentti Murilloa? Yhdysvallat ja Kanada ovat hyväksyneet yksilökohtaisia pakotteita varapresidentti Murjoa vastaan ja Ortega Murjon perheitä vastaan, perheiden jäseni vastaan. Me emme ole sitä vielä tehneet. Jäsenvaltioiden pitäisi harkita asiaa. Minä en sitä sulje pois, mutta pakotteet ovat kannusteena muutoksille. Näin ne täytyy kalibroida. Odotammeko lähettävämme vaalitarkkailumatkan Nicaraguaan? No nykytilanteessa, kun on sortoa ja ei ole pystytty noudattamaan oikeusvaltion periaatteita, niin siinä ei olisi mielestäni mitään järkeä. Mitä täytyy tehdä, jotta voisimme painostaa poliittisesti ja diplomaattisesti vankien vapauttamiseksi ei kyse pelkästään tästä pelkialaisesta rouvasta, joka mainittiin. Monia muitakin on. Minun täytyy kertoa teille, että valtuusedustustamme päällikkö Nikarkovassa on vieraillut näiden vankien perheiden luona. Ja erityisesti tässä on kyseessä Amajan isä. Minä jatkan poliittista painostusta, koska siinä on todellakin järjestelmällisiä ihmisoikeusloukkauksia, eikä sitä voida perustella mitenkään. Kyse on selkeästikin hallinnosta, joka ei läpäise minkäänlaista testiä, jos ajatellaan omien ihmisten oikeuksien kunnioittamista. Hyvät jäsenet, on mainittu se, että lisättäisiin pakotelistalle yksittäisiä nimiä. Tähän vaadittaisiin keskustelua ulkoasioiden neuvoston tasolla ja yksimielistä sopimusta. Keskustelemme siitä ja pyydän todellakin tukeanne, jotta voidaan puuttua Nicaraguan tilanteeseen, joka on, kuten sanoin, yhtä huono kuin Venezuelassa. Mutta Nicaraguasta ei puhuta niin paljon. Nyt on hyvä tilaisuus tehdä niin. Kiitos. Thank you, Mr. Vice President. Kiitos, varapuheenjohtaja. On vastaanotettu viisi esitystä seuraavilta poliittisilta ryhmiltä, S ja D, Vihreät, EPP, Renew ja ECR. Keskustelu päättyy. Äänestys toimitetaan huomenna. Seuraava aihe esityslistalla on komission varapuheenjohtajan lausuma. Aiheesta Iranin viimeaikaisten mielenosoitusten väkivaltainen tukahduttaminen. Muistutan teitä siitä, että on mahdollisuus pyytää sinisen kortin kysymyksiä käyttämällä standardirekisteröitymistä sekä sähköistä järjestelmää. Myöskin koskien menettelyilman pohjallistaan äh, ohjeet ovat saatavilla äh, täysistuntosalin sisäänkäynnissä kohdalla. Muistutan myös siitä, että sinisen kortin kysymykset sallitaan vasta ryhmäpuheenvuorojen jälkeen. Keskustelun aloittaa herra Borrell, komission varapuheenjohtaja ja EUn ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, herra Borrell, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, hyvät jäsenet. Kaikkihan tiedätte sen, että Iran on nyt äärimmäisen taloudellisen kriisin keskiössä. Perustuotteet, kuten lääkkeet, niistä on pulaa, inflaatio on korkea, työttömyys on korkea. Kaikki tämä on johtanut protesteihin. Minä ja osastoni olemme eh, seuranneet viimeaikaisia protesteja läheltä 15.11. alkaen, siis noin kuukausi sitten aloitimme, ja me olemme yrittäneet saada luotettavaa, varmennettua tietoa kuolemien ja loukkaantumisten ja pidätysten määrästä. Me olemme myös nähneet, kuten myös te olette nähneet varmasti, videon tarkka ampujista, eh, jotka ampuvat protestoijia. Ja ainakin 7000 ihmistä on pidätetty. Tämä korostaa sitä, kuinka vakava eh, ongelma on ja missä mittakaavassa se tapahtuu. Se, mitä on tapahtunut, se, sitä tapahtuu tänäkin päivänä edelleen. Emme ole pysyneet vaiti. Me emme ole vastanneet vaitelijaina näihin tapahtumiin. Me olemme vastanneet yksityisesti ja julkisesti, olemme korottaneet äänemme. Ja minun ensimmäinen lausuntoni korkeana edustajana 28, vielä 28 jäsenvaltion puolesta 9.12 liittyi nimenomaan Iranin protesteihin. Tässä lausunnossani me totesimme selvin sanoin, että huolimatta siitä, että toistuvasti olemme vedonneet Iraniin viranomaisiin, niin se on, ne ovat edelleenkin vastanneet suhteettomalla tavalla protesteihin, mikä on johtanut kuolemiin ja loukkaantumisiin. Ja jälleen kerran haluan korostaa, että olipa kyse Iranista tai muista maista, niin tällainen voimankäyttö väkivallatonta protestointia vastaan on asia, jota ei voida hyväksyä. Me olemme kehottaneet Iranin viranomaisia varmistamaan avoimet tutkinnat, jotta voidaan saada selvyyttä pidätettyjen ja kuolleiden lukumäärästä. Ja me olemme sitä mieltä, että ne, ne jotka ovat syyllistyneitä näihin väkivallan tekoihin, että heidät nimetään. Näiltä ihmisiltä, iranilaisilta on pääst, estetty myös pääsy internettiin, globaaliin verkkoon. Tämä on vaikuttanut kommunikaatioon, informaation vapaaseen liikkumiseen. Me olemme vakuuttuneita tai olemme sitoutuneita tasapainoiseen ja kattavaan lähestymistapaan Iranin suuntaan niin, että otamme huomioon kaikki huolestuttavat seikat. Tämä tarkoittaa myös sitä, että olemme huolissamme ihmisoikeustilanteesta. Ja aina kun me käymme korkean tason EUn poliittista dialogia Iranin kanssa ja me otamme nämä asiat esiin ja otamme myös esiin aina ihmisoikeusongelmat liittyen myös ydinkehitykseen. Me olemme ottaneet puheeksi muun muassa kuolemanrangaistuksen käyttöönoton, olemme ottaneet puheeksi naisten oikeudet ja olemme ottaneet puheeksi sen, että parannuksia näihin tilanteisiin tarvitaan. Olemme kaiken tämän ottaneet mukaan myös kansainvälisillä foorumeilla, kuten YKssa. Arvon puhemies, hyvät jäsenet, minä olen, minä ymmärrän tämän tilanteen vakavuuden ja me jatkamme jatkossakin toimiamme, me kehotamme Irania konkreettisiin toimiin. Eli nämä ongelmat, joista olemme puhuneet, eivät liity ainoastaan näihin ydinongelmiin. Irak, iranilaisten täytyy kunnioittaa kansainvälisiä sopimuksia, mukaan luettuna kansainvälinen ihmisoikeussopimus ja poliittiset oikeudet, muun muassa Liittymisvapaus ja ilmaisunvapaus ovat sellaisia oikeuksia, joita täytyy kunnioittaa. Ja aivan kuten te, minäkin vetoan siihen, että kaikkialla maailmassa näitä oikeuksia kunnioitetaan. Tänään olemme puhuneet useista rikkomuksista eri paikalla ja Euroopan unioni toki tuomitsee tällaisen. Thank you, Mr. Vice President. Kiitos, varapuheenjohtaja. Seuraava puhuja Herra Bashescu, EPP-ryhmäpuheenvuoro minuutti, puolitoista minuuttia. Kiitoksia. EU hinnalla millä hyvänsä haluaa ydinsopimuksen ja Teheranin hallinto on nyt sitten hyökännyt omaa kansansa vastaan – joka kärsii näistä valtavista sotilasmenoista, korruptiosta ja myöskin Yhdysvaltojen pakotteista. Ajatella Khomeinin hallinto on alkanut nyt sortaa mielenosoittajia raalla tavalla. Ja mielenosoituksia on nyt koko maassa. Iranin kansalaiset 140 kaupungissa ovat joutuneet sotilaiden erittäin rankan toiminnan kohteeksi. Iranin kansallinen hallinto on polkenut kansalaisten oikeuksia jalkoensa ennennäkemättömällä väkivallalla. Yli 1500 ihmistä on saanut surmansa ja noin 10 000 on pidätetty Iranin hallinto haluaa pidättää mielenosoittajia myöskin paikallistasolla. EUn velvollisuutena on toimia. Meidän täytyy myöskin myöntää, että EUn, EUsta on tullut nyt panttivaankin tässä Iranin suhteessa ydinvoimasopimuksen takia. Ja tästä syystä teeskentelemme, että me näe, että Iran haluaa. I got your microphone. Laittakaa mikrofoni päälle. Mikrofoninne on mennyt pois päältä. Speaker is Mr. Ruiz de Vesa, two minutes. Puhemies laittoi mikrofonin pois päältä. Seuraavaksi edustaja Ruiz de Vesa. Kiitoksia, puhemies. Kiitoksia korkea edustaja, tervetuloa tänne ja kiitoksia, että olette tulleet keskustelemaan tästä tilanteesta, jotka liittyvät ihmisoikeusrikkomuksiin. SND-ryhmän nimissä haluaisin todeta, että te puhuitte hyvin kattavasti tästä aiheesta ja ihan johdonmukaisesti. Meidän pitää tuomita se, mitä Iranissa on tapahtunut marraskuusta lähtien. Pari asiaa vielä lisää. Ensinnäkin täytyy muistaa, että mielenosoitukset ovat suurimpia, joita tässä maassa on ollut 40 vuoteen. Mielenosoitukset eivät ole suunneet rahanomaisesti. Ja meillä on ristiriitaisia tietoja YKlta ja sitten Amnesty Internationalta. Eli ainakin 300 ihmistä on saanut surmansa ja 7000 ihmistä on loukkaantunut. Monet mielenosoittajat ovat myöskin joutuneet vangituiksi. Heidät saatetaan tuomita kuolemanrangaistuksen, eivätkä he saa edes ottaa yhteyttä perheeseensä tai kertoa, missä he ovat. Heillä ei myöskään ole oikeudellista apua No sitten tässä puhuttiin myöskin tästä digitaalisesta sorrosta. Päätösasema, josta äänestetään, on tarpeellinen teksti ja toivottavasti sitä kautta voimme tukea työtä, jota te teette tällä alalla. eu ja Euroopan parlamentin täytyy saada äänensä kuuluviin ja Iranin hallituksen reaktio on ollut erittäin väkivaltainen ja tämä saattaa johtaa vielä pahempaan sortoon tulevina viikkoina. Täytyy muistaa, että tämä on tärkeä välttämätön valtio, jonka kanssa meillä pitää olla vuoropuhelua. EUn ulkopolitiikka täytyy nyt saattaa tälle tasolle. Kiitos. Mrs. Porit, two minutes. Rova Porit, kaksi minuuttia Renew-ryhmän ryhmäpuhelu. Kiitos. Viime päätöslauselman jälkeen syyskuussa EUn iranilainen kansalaisten pidättäminen. Nasani Sakarin Radcliffe omasta vaalipiiristäni mukaan lukien, joka viettänyt neljättä jouluaan vankilassa Teheranissä, kun hänen pitäisi olla kotona perheensä kanssa. Iranin hallitus on osoittautunut edelleen räikeää omien kansalaisten oikeuksien polkemista. Viime kuussa olivat suurimmat protestit vuoden 79 vallankumouksen syttymisen jälkeen vastauksena 50 prosentin hin- polttoaineiden hinnan korotuksiin. Tämä rahanomainen protesti sai jatkokseen brutaalit sortotoimet viranomaisilta. 7000 pidätettiin, sat- satoja loukkaantui ja Amnesty Internationalin mukaan ainakin 304 ihmistä, mukaan lukien lapsia, on saanut surmansa. Ilmaisuvapaus ja kokoontumisvapaus tunnustetaan äh, kansainvälisessä sopimuksessa, jonka osapuoli Iran on. Protesteihin oli oikeutettuja perusteita kuitenkin. Viranomaiset vastasivat äh, suhteettomalla voimankäytöllä ja hallitusten velvoite on suojella omia ihmisiään. Nämä toimet eivät ovat räikeä vastakohta tälle verkkoviestinnän äh, sulkeminen on tehnyt vaikeaksi Inarinaisille kertoa tarinansa. Tämä on äh, sananvapauden rikkomus. Ja kun taustana on yhä enemmän sortoa Iranissa, jossa ihmisoikeuspuolustajat, riippumattomat viestimet, asianajajat, verkkoaktivistit joutuvat kohteeksi äh, sen vuoksi, että he puhuvat siitä, mitä maassa tapahtuu, ja e on täytyy toimia nyt. Päätöslauselma, josta huomenna keskustellaan, vaatii sitä, että protestoijat vapautetaan ehdotta ja vaatii sitä, että korkea edustaja jatkaa sitä, että ottaa huomioon esille ihmisoikeustilanteesta Iranissa. Ja siellä vaaditaan sitä, että ihmisoikeusneuvosto suorittaa tutkimuksen. Iranilaisten oikeudet ja kans- kaksoiskansalaisten oikeuksien puolustaminen ei voi odottaa. On behalf of Green Slash Vihreän ryhmän ryhmäpuheenvuoro herra Urtasun puolitoista minuuttia. Thank you, chair. More than... Kiitoksia puhemies. Yli 300 kuoli ja tuhansia pidätettiin protestien aikana, kun Iranin viranomaiset brutaalisti tukahduttivat protestin, mutta viranomaisilta ei ole herunut mitään tietoa. Edelle, e- edelleenkään näistä ihmisoikeusrikkomuksista Edelleenkään ei tiedetä, missä nämä uhrit ovat. On uskottavia väitteitä siitä, että ne, jotka on pidätetty, heitä on kohdeltu kaltoin. Journalistit, opiskelijat, ihmisoikeusaktivistit ovat olleet pidätettyjen joukossa. Meidän täytyy vedota Iranin, viranomaisiin, jotta he lopettaisivat tällaiset protestien tukahduttamiset ja murtamiset. Ja YK, on, tarvitaan YK johtama tutkinta Äh, asioihin, jotta vastuulliset saatetaan edes vastuuseen. Meidän täytyy äh, saada riippumaton äh, tutkinta ihmisoikeusrikkomuksiin. Ihmisoikeustilanne on heikentynyt Iranissa USA sanktioiden vuoksi ja nämä hiljattaiset protestit ovat reaktio tähän ikävään tilanteeseen. Ja siksi haluankin kiittää korkean edustajan toimia. Tällainen, hänen käyttämänsä välineet ovat kaikkein parhaita, jotta voimme saada asianmukaista dialogia maan ihmisoikeuksista. Euroopan täytyy jatkaa tällä tiellä, jotta voidaan varmistaa se, että kaikki kunnioittavat neuvottelupuitteita. Kiitos. On behalf of ID. Sitten ID-ryhmän ryhmäpuheenvuoro, herra Rivière. Kaksi minuuttia. Déjà plus de deux ans que le... On kulunut yli kaksi vuotta siitä, kun ajatellaan vastustajat ovat osoittaneet mieltään. Kolme viikkoa sitten internet katkaistiin, haluttiin, ettei tästä leviä tietoa muualle. Iran on nyt keskellä Kiinan, Venäjän ja Yhdysvaltojen valtapelejä. Valtatasapaino Saudi-Arabiaa vastaan. Iran on johtanut myöskin tähän tilanteeseen Syyriassa. Meidän ei pidä sallia mitään tällaista politiikkaa ja tietysti tuemme iranilaisia, kun he pyrkivät vapauteen. Ja me tuomitsemme myöskin länsimaisen diplomatian, joka sulkee silmänsä ja tekee kauppaa Katarin ja Saudi-Arabian kanssa, ja se vain pahentaa tilannetta. Valtaosa täällä läksyttää toisia moraalista. Ratkaisu ei ole diplomatia. Tässä kyse on ilmaisunvapaudestakin ja Euroopan unioni ei nyt pysty puhumaan asiasta tehokkaalla tavalla. EU on menettänyt kaiken uskottavuutensa Libyan ja Syyrian, Syyrian jälkeen. Jäsenvaltiot ovat ainoita diplomaattisia toimijoita ja niiden pitää tukea omia etujaan ja kansalojen pitää saada valita oma kohtalonsa. Kiitos. On behalf of ECR, Mrs. ECR-ryhmäpuheenvuoro Rova Fotiga, puolitoista minuuttia. Kiitos. varovaisimmatkin arviot uhreista äskettäisistä sortotoimista Iranissa rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan tarkoittavat valtavaa, järkyttävää surmansa saaneiden määrää. Tuhansia pidetään kaltareiden takana, tuhansia on loukkaantunut. Tässä tilanteessa meidän täytyy korottaa ään, äänemme. Ja olen kovin kiitollinen Euroopan parlamentille, että yli poliittisten jakolinjojen olemme pystyneet valmistelemaan yhteisen päätöslauselman, jossa tuomitaan hallinto surmaamisesta ja jossa vaaditaan YK tutkimaan riippumattomasti asia. Ja vaaditaan hallitusta julkaisemaan luotettavat uhriluvut. Ja luovutetaan uhrien ruumiit perhe, perheenjäsenille. Ja lopetetaan rankaisemattomuus niiden osalta, jotka ovat kukistamisesta, väkivaltaisesta kukistamisesta vastuussa ja ylipäänsä yhteiskuntaan kohdistuvasta väkivallasta ovat vastuussa eräänässä. Kiitos. Kue Angel, ryhmäpuheenvuoro Rova Ernst, puolitoista minuuttia. Ganz klar. Niin on selvää, että ihmisoikeudet ovat universaalit. Riippumatta, että siitä ja missä olosuhteissa ollaan, niin niistä ei voida neuvotella. Ja toisaalta ihmisoikeusloukkaukset, pidättäminen, surmaaminen, niille ei ole mitään relativisoivaa selitystä. Ei sellaista voi olla. Ei olekaan muu mahdollista kuin, että olemme protestoijien takana. Ja nyt kun Saharov-palkintoja äh, luovutettiin tänään, niin tietysti vaadimme Nasrin Ododerin vapauttamista edelleen. Ja eihän tätä voi ottaa vakavasti sitä, että ei tematisoida sitä, että miten pakotteet eivät vahingoittaisi väestöä Iranissa. Niistä täytyy luopua. Kärjistyminen ei ole pelkästään meidän Iran asia, vaan myös meidän the US asia. Ihmisoikeuksien kanssa, jos halutaan olla tosissaan, niin silloin täytyy myös Yhdysvaltoja kritisoida. Sen täytyy lopettaa yksipuolinen intressipolitiikkansa Lähi-idässä, koska se on tuhoava ja yhä enemmän äh, sortoa, jos ajatellaan, että se johtaisi hallinnon vaihtumiseen, se on naivia. Se, jotka nykytilanteesta hyötyvät, ovat kovan linjan kannattajat Iranissa, mutta he ovat juuri eniten ihmisoikeusloukkauksista vastuussa, mutta heitä tässä tuetaan. Ja tästä pitäisi ottaa myöskin vaari. Ei pitäisi olla hyväuskoisia tai naiveja. Pitää puhua asioista niin kuin ne ovat, ja niin tässä tehdään. For non-attached members. Sitoutumattomia puheenvuoro herra Patten puolitoista minuuttia. Others, I deplore the recent... Niin, viimeaikaiset ihmisoikeusrikkomukset Iranissa – ja sellaisten henkilöiden pidättäminen, kuten Nazarin sakra Radcliffe, ovat huolestuttavia asioita. Mutta kaikkein kuohuttavin juttu on tämä ydinsopimusasia. Meidän täytyy ymmärtää, että me olemme epäonnistuneet ja meidän täytyy etsiä toista ratkaisua. Iran on kiertänyt YK on päätöksiä ja siihen ei ole puututtu. Ja, ja kun ajatellaan kauppasopimusta USA kanssa ja sen tärkeyttä verrattuna Iraniin, niin se on kyllä, puhuu, puhuu kyllä puolestaan. Tällä hetkellä Iran uhkaa kostotoimilla EUta kohtaan. Ja to, toki kaikkien to, toimijoiden täytyy olla mukana, mutta jos e, USA ei ole mukana keskusteluissa, niin EUn toimilla ei ole mitään merkitystä. Me olemme hanakasti haukomme Trumpia, mutta meidän täytyy muistaa se, että USA on tässä meidän tärkein liittolaisemme. Ainoastaan amerikkalaisilla on riittävästi valtaa ja vaikutusvaltaa tällä alueella. EUn täytyy palauttaa ystävälliset suhteet Washingtonin kanssa, ei Iranin kanssa. Ja minä olen ihan varma siitä, että äh, UK on erityissuhteista voi olla apua. The list of speakers for political... Tähän päättyvät ryhmäpuheenvuorot. Nyt tästä lähtien sinisen kortin kysymykset sallitaan. Seuraavaksi herra Mandel, puolitoista minuuttia arvoisa puhemies arvoisa korkea edustaja synnyin vuonna 1979 ja yhtä pitkään tämä hallinto on ollut vallassa Iranissa. Aikaisemmin Iran oli matkalla kohti monimuotoisuutta sen sijaan, että siitä tuli mustavalkoinen maa, jollainen se tämän on. Se oli siirtymässä kohti valoa eikä pimeyttä, jossa Iranin yhteiskunta tällä hetkellä on. Kun puhutaan siitä, että mielenosoitukset tukahdutetaan väkivaltaisesti, niin ei pidä miettiä vääriä asioita. Ei kyse ole mistään pienistä pintahaavoista, vaan kyse on yli tuhannesta kuolonuhrista. Hallinto on tappanut omia kansalaisiaan ja marraskuun keskivälissä, puolivälissä alkoi tämä prosessi. Ja meidän täytyy aina tehdä selväksi, että meillä ei ole atomisopimusta sen takia, että luottaisimme hallintoon, vain nimenomaan siksi, että me luota tähän hallintoon. Ja siksi meidän pitää laittaa musta valkoiselle, jotta Iran ei pystyisi kehittämään joukkotuhoaseita. Iran on turvallisuusriski koko maailmalle. Ja siksi, korkea edustaja, teidän ensin pitää langettaa näitä diplomaattisia pakotteita. Meidän ei pidä kansalaisia rangaista näistä toimista. Kiitos. Mrs. Santos, one minute. Rova Santos, minuutti. Kiitos puhemies. Täällä keskustellaan jälleen Iranin kärjistyneistä ongelmista. Hallitus ei pelkästään ole ylen katsonut äh, vetoomuksia liennytyksestä, mutta se on myös kukistanut väkivalloin protestit, joita syntyi kautta maan – hyvin vakavan taloudellisen ja yhteiskunnallisen tilanteen vuoksi. 500 kuollut mukana YK on mukaan luvussa lapsia, sumittaisia pidätyksiä, epäinhimillistä kohtelua pidätetyille, raippoja, potkuja, lyö, lyöntejä ja kuolemanrangaistusvaatimuksia protestoijille. Näitä tietoja on äsken julkistettu, eikä niitä voi katsoa läpi sormien. Ihmisoikeus Ihmisoikeusten noudattaminen on perustavallatuinen osa vuoropuhelua muiden maiden kanssa, ja sen täytyy olla osa korkean tason poliittista vuoropuhelua myös EUn ja Iranin välillä. Minä, meidän ja edustajimme täytyy käyttää kaikkia keinoja Iranin viranomaisia kohtaan, jotta he kantavat vastuunsa ja noudattavat noudattavat äh, allekirjoittamiaan kansainvälisiä sopimuksia. Kiitos, herra Grosel, puolitoista minuuttia. Spoštovani, nasilno zatrtje demonstracij nezadovoljnih. Niin, viimeaikaiset väkivallan teot äh, tyytymättömiä iranilaisia kohtaan on äh, synkkä muistutus teo, teokrat, poliittisesta hallituksesta. Toki meillä voi olla erilaisia näkemyksiä siitä, oliko USAn vetäytyminen ydinsopimuksesta perusteltua, mutta mikään ulkopoliittinen toiminta ei voi perustella tai hyväksyä tätä tapaa, jolla Iran tukahduttaa kansalaisiaan. Sanktiot eivät voi olla verokkeena sille brutaalille toiminnalle ja painostukselle ja tukahduttamiselle ja sille, että Iranissa ja muuallakin ää, siviilejä tukahdutetaan puolisotilaallisinkin voimin. Ihan riippumatta taloudellisista ää, intresseistä meidän täytyy ää, tuomita nämä toimet. Meidän täytyy lähettää selkeä viesti Iranille siitä, että se ei saa laista kansainvälisistä velvoitteista ja sen on kunnioitettava kansainvälisiä sopimuksia ja ihmisoikeuksia. Tällaisen teokraattisen regiimin täytyy olla tietoinen siitä, että jos se potkii omia kansalaisia, niin se ei voi tulla, se ei voi jäädä henkiin, kuten historia on osoittanut. One minute. Rova Joron minuutti. Kiitoksia. Hyvät kollegat, mikä kansa hyväksyi sen, että bensan hinta kaksinkertaistuu ilman mielenosoituksia? Me ymmärrämme näitä mielenosoituksia. Ranskassa ahdistellaan autoilijoita nopeusrajoituksilla ja bensan hinnalla. Ja hallinto on Iranissa vastannut erittäin väkivaltaisesti tähän tilanteeseen. Esimerkiksi sieltä voitaisiin poistaa kuolemantuomio lainsäädännöstä, mutta mikä on tällä hetkellä tilanne Iranissa. Ulkosuhdehallinto ja Ranskan diplomatia ovat erittäin hankalassa tilanteessa, kun ajatellaan nyt sitä, miten toimitaan ilman Yhdysvaltoja tässä tilanteessa. Päätöslauselmassa toivotan, että halutaan edelleen painostaa Irania. Kansainvälinen yhteisö haluaa jatkaa pakotteita, mutta tämä ei ole tehokas strategia, koska Iranin kansalaiset ovat hyvin nationalisteja. He eivät hyväksy ulkomaalaisia kampanjoita, jotka pyrkivät muuttamaan maata. Meillä pitää olla tasapainoinen suhde Iranin kanssa ennen kuin tehdään mitään uusia aloitteita. Kiitos. Mr. Weimers. Herra Weimers, minuutti. Kiitos puhemies, korkea edustaja Borrell. Kertoisin teille tarina kahdesta teini-ikäisestä. Nikta Asfandiari oli vain 14-vuotias, kun häntä ammuttiin päähän sen tekivät Iranin hallinnon edustajat. Hänen perheensä täytyy etsiä kolme päivää ennen kuin ruumis luovutettiin heille. Ne, jotka olivat vastuussa Nektasin kuolemasta, tällä välin elävät luksuksessa, shoppailevat eurooppalaisissa pääkaupungeissa, poseeraavat Ferrarien edessä Instagramissa ja osallistuvat mitä hienoimpiin tai käyvät mitä hienompia eurooppalaisia yliopistoja, korkeudustaja. Tarvitsemme eurooppalaista magnitsky lakia nyt, korennettuja pakotteita ihmisoikeusloukkaajia kohtaan. Ajatellaan perheenjäseniä. Iranilaisten pyövälinen perheenjäseniä, ja annetaan heidän tietää, että ovi Eurooppaan on su- suljettu. Annetaan heidän tietää, näiden protestojen tietää, että Eurooppa on heidän puolellaan. Kiitos. Yes, ben Humea. Rouva Ben Humea, puolitoista minuuttia. Yes, presidente. Kiitoksia, puhemies. Ensinnäkin meidän täytyy tuomita tämä sorto, jota Ajatolla Khomeinin hallinto harjoittaa. Kyse on sorrosta, No, meillä on hyvin ristiriitaisia tietoja, koska hallinto on halunnut peitellä sitä, mitä on tapahtunut kansalaisille. Mutta yli tuhat ihmistä on saanut surmansa ja yli 7000 on pidätetty mukaan luki ja 12 alaikäistä on tapettu. Ja kuten sanoin, hallinto haluaa hiljentää kaikki toisin ajattelijat hinnalla millä hyvänsä. Ja internet suljettiin pari viikkoa sitten, jotta näitä mielenosoituksia ei pystyttäisi kuvaamaan kaduilla. No, Euroopan parlamentissa haluamme todeta Iranin kansalaisille, että he eivät ole yksin. Nuoret eivät ole yksin, jotka vaativat oikeuksia ja vapautta kaduilla. He eivät ole yksin naiset, jotka joka keskiviikko osoittavat mieltä <clears throat> hunnun pakollista käyttöä vastaan eivät ole yksin ihmisoikeusaktivistit tai toimittajat tai homoseksuaalit. Ja haluaisin myöskin korostaa sitä, että meidän täytyy olla johdonmukaisia, kun puolustamme ihmisoikeuksia. Ja meidän täytyy vedota vasemmistoonkin, koska ilmeisesti he tukevat näitä ihmisoikeuksia vähän eri tavalla riippuen siitä, missä näitä rikkomuksia tapahtuu. Ja huomenna äänestämme päätöslauselmasta ja meidän täytyy nyt siirtyä sanoista tekoihin eli pakotteisiin. Kiitos. Mrs. Guteland. Rouva Guteland, puolitoista minuuttia. The United Nations has... Puhemies, YK on sanonut, että ainakin 7000 ihmistä on pidätetty Iranissa sen jälkeen, kun mielenosoituksia tapahtui viime kesäkuussa. Me toivomme, me toivomme että nämä mielivaltaisesti pidätetyt ihmiset vapautetaan välittömästi. On järkyttävää kuulla, että e, ihmisiä kohti ammutaan, kun he protestoivat ja ihmiset ovat kuolleet. Internet on nyt suljettu Iranissa ja sen vuoksi on ollut vaikeaa dokumentoida kuoleman tapausten määrää. E, journalistien on vaikea saada hyvä, tai kattava kuva siitä, mitä on tapahtunut. Ei voida hyväksyä sitä, että kun ihmiset protestoivat yhteiskunnallisten ja taloudellisten epä kohtien vuoksi heitä tapetaan. Me tuomitsemme hallinnon toimet ja me vaadimme, että tällainen loppuu välittömästi. Minä mielelläni hyväksyn tämän päätöslauselman, jossa me vaadimme, että väkivallan täytyy loppua ja että EUn täytyy jatkuvasti pitää esillä ihmisoikeuksia ja kahdenvälisesti ja monenvälisesti keskustella iranilaisten kanssa. Kiitos. Mrs. Rodriguez Ramos. Rodriguez Ramos, minuutti arvoisa puhemies. Korkea edustaja, Amnesty International puhuu 304 kuolleesta, Iranin oppositio puhuu yli tuhannesta surmatusta hengestä, neljä tuhatta loukkaantunutta kaksitoista tuhatta pidätettyä. Internetin käyttö on estetty, tästä jo puhuttiinkin, mutta tästä huolimatta me saamme kuvia ja videoita siitä, mitä hirveä tässä samassa tapahtuu. Tulosjoukot ampuvat ihmisiä päin helikoptereista ja katoilta. Perheet eivät pysty edes hautaamaan lapsiaan tai omaisiaan. Ja kaksi viikkoa sitten löydettiin valtava määrä ruumiita maan joista ja järvistä. Parlamentti tuomitsee tämän julman sorron ja meidän täytyy tukea YK korkea edustaja ja meidän täytyy vaatia riippumatonta tutkintaa, jotta voidaan saada selville, ketkä ovat vastuussa. Poliittinen dialogi ei voi edetä, mikäli ei rangaista näitä pyöveleitä ja muisteta uhreja. one minute. Herra Pospisil, puolitoista minuuttia. Kiitos, puhemies korkea edustaja. Viime vaalikaudella vetosin äh, edustaja, äh, korkea edustaja Mogheriniin tiukemman linjan puolesta Irania kohtaan. On selvä meille kaikille, että se ei voi että kumppaneinamme ei voi olla maita, jotka eivät perustuisi demokraattisiin arvoihin. Äh, hallitus, joka ampuu omia kansalaisiaan, satoja on murhattu Tämä kaikki tietysti täytyy tuomita selvästi. Hyväksykäämme radikaalimpi lähestymistapa maata kohtaan. Toisin kuin edeltäjäni teki. Iranin täytyy, hallinnon täytyy selkeästi tutkia rikokset omia ihmisiä vastaan. Puhumme myös ydinsopimuksesta. Onko se vain pala paperia, onko se edelleen pätevä? Hyvää ja korrektia suuretta Iranin kanssa ei paljon se tällaista tekevät ampuvat omia ihmisiään, jotka vain protestoivat äh, nousevia hintoja ja korruptiota vastaan. Ei tätä voida hyväksyä. Kiitos. Herra Kettä, minuutti. Kun me puhuimme aiemmin kuolemista, niin se oli jo kamalaa, mutta tämä luettelo on vasta ää, äh, ää, äh, e- alustava. Nyt tiedetään jo, että yli 300 on kuollut. Tämä regiimi, hallinto pelkää itse, koska sitä kyseenalaistetaan jo sisältäkin käsin. Iran on Iran on se, mikä on, mutta mitä, täytyy, miten meidän, täytyy, mitä meidän täytyy tehdä, jotta me voimme tuomita se moraalisesti. Arvon Borrell, meidän täytyy pyrkiä järjestää samaan aikaan alueellista yhteistyötä ja turvata tai taata turvallisuus. Diplomatialla on paljon tehtävänään ja me emme saa menettää hetkeäkään. That concludes our list of speakers and we follow. Tämän päättyvät puheenvuorot ja aloitamme menettelyn ilman puhujalistaa. Herra Sveer, minuutti. Kiitos. Maanantai-iltana puhuin jo luvuista, kuinka paljon tukahduttamistoimet aiheuttivat uhreja. Nyt haluaisin kuitenkin painottaa joitakin asioita, jotka täytyy hyväksyä. Ennen kaikkea pitäisi EU:ssa tukea oppositioliikkeitä, jotka taistelevat vapauden ja demokratian puolesta Iranissa. Sitten pitäisi määritellä Iran suhteemme uudelleen. Eikä pitäisi katsoa toisaalle. Pitäisi ottaa uusia pakotteita käyttöön, kuten Yhdysvallat on tehnyt. Ja on myös lisätoimia Iranin hallintoa vastaan. Sehän ei ole pelkästään brutaali omia kansalaisiaan vastaan. Se on myös uhka koko alueella. Siitä on tulossa epävakauttava tekijä. Se kehittää uusia aseita. Se ei uhkaa pelkästään Israelia, vaan myös muita aluemaita. Ja myöskin EUsta. Joten kannattaisi järjestää tiedonkeruumatko Iraniin. Kiitos. Mrs. Regner. Rova Regner, minuutti. Not in the chamber. Ei salissa. Uh, Mrs. Ward. Rova Ward, Amnesty. Amnesty International on juuri raportoinut siitä, että yli 300 ihmistä sai surmansa ja tuhansia on pidätetty, kun rauhanomaisiin, rauhanomaiset protestit murrettiin väkivaltaisesti. 7000 aktivistia, journalistia, opiskelijaa, protestoijaa on pidätetty. Kaikki saattavat joutua kidutuksen kohteeksi pidäty, pidätettyinä. Me emme voi vain sivusta katsoa, kun ajatolla syyttää tästä kaikesta ulkomaalaista salaliittoa. On selvää, että iranilaiset haluavat murskata kaikki poliittiset vastustajansa. Kun puhutaan Iranista, täytyy mainita myös Nasrin Zagraf Radcliffein pidättäminen. Syytökset otettiin hihasta ja myös Aras Amiri on pidätetty. Hän edisti Iranin taidetta ja kulttuuria, mutta nyt hän on telkien takana. Hän on ikään kuin pelinappulana ja diplomaattisen shakkipelin nappulana, pelinappulana. Ja journalisteja ja heidän perheitään jatkuvasti häiritään, myös niitä, jotka tekevät työtä BBC Person, Person Servicein palkkalistolle. Jos me haluamme tiedotusvälineiden vapautta, meidän täytyy puolustaa sitä kaikkialla maailmassa. Mrs. Daly minä haluan osoittaa solidaarisuuteni tukahduttamisen uhreille kaikkialla, kaikkialla maailmassa. Ja Iranissahan mielenosoittajia kohtaan on osoitettu väkivaltaa ja minä tuomitsen sen, mutta ongelma on tämä. Vaikka ihmisoikeudet ovat universaaleja, kaikki ihmisoikeusrikkomukset eivät saa samanlaista tuomiota täällä parlamentissa. Joskus ihmisoikeusrikkomuksia liioitellaan, tai ne ovat liioiteltuja, joskus eivät. Mutta aina äh, rikkomukset ovat jossain muualla äh, äh, kuin meillä, joko sellaisissa valtioissa, jotka ovat USAn ikeessä tai jotka ovat jossain ulkomailla kaukana, on oikein tukea tukahduttamisen uhreja, mutta se, että me aina keskitymme ja tuomitsemme ihmisoikeusrikkomukset aina Venäjällä, Kiinassa ja lähi mutta ei koskaan USA tai Euroopassa, niin se on kummallista. Kuka puhuu Palestiinan Palestiinassa tapahtuvasta tukahduttamisesta. Me tavallaan heikennämme omaa auktoriteettiamme kun me näin teemme. Mr. Castaldo. Castaldo, yksi minuutti. Presidente, greggio alto rappresentante, colleghi. Le vittime... Kiitos. Arvoisa puhemies, arvoisa korkea edustaja, hyvät kollegat. Turvallisuusviranomaisten uhreja arvioidaan olevan 304. Niiden joukossa on paljon naisia ja lapsia. Ne, joiden pitäisi suojella ihmisiä, itse asiassa ampuvat ihmisiä. Tässä on nyt ylitetty todella tärkeä raja. Ja mellakat ovat äityneet erittäin väkivaltaisiksi. Kymmeniä satoja ihmisiä on pidätetty, opiskelijoita, ihmisoikeusaktivisteja, kansalaisaktivisteja. Meidän täytyy nyt saada tietoa, mitä siellä tapahtuu. Me tuomitsemme jyrkästi tapahtuneen ja meidän täytyy muistaa, mikä on tässä taustalla. Äh, ja täytyy muistaa, että nämä melkat ovat johtaneet todella suuriin hankaluuksiin ihmisille. Tämä on kääntynyt ihan itseään vastaan ja tämä on todella hälytyshuuto. Ne, jotka, jotka hyökkäävät haavoittuvimpia kohtaan, itse asiassa heidän pitäisi hyökätä ihan muita tahoja kohtaan. Kiitos sitten herra Tomak, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Haluaisin osoittaa sanani korkealle edustajalle ihmisoikeuksien alivaliokunnan jäsenen ominaisuudessa. Arvoisa Korkea edustaja, alaikäisiä opiskelijoita, opettajia on saanut surmansa. Iranin kansalaisia, jotka haluaisivat protestoimalla, mieltään osoittamalla ilmaista tyytymättömyytensä me emme voi enää olla vain varovaisia, vaan tarvitaan päättäväisiä toimia. Meidän on tuomittava Iranin tapahtumat juuri nyt. Ydinsopimuksen takia emme voi enää hyväksyä sitä, mitä Iranissa tapahtuu. Iran on epävakaa valtio. Se voi aiheuttaa koko alueen epävakautumisen. Me tarvitsemme päättäväisiä toimia. Tätä on penätty jo pitkään. Mr. Ja nyt herra Lopez Aguilar, yksi minuutti. Gracias, señor. Kiitos puhemies. Korkeudustaja Borrell, kyllä valitettavasti Iran on pysyvä aihe tämän parlamentin keskustelussa, kun puhutaan ihmisoikeuksista. Tilanne on todellakin kärjistynyt, kuolilukumäärä on noussut, on yli 7000 laitonta, epäperusteetonta pidätystä on kidutusta, uhataan kuoleman tuomiolla. Ja saman aikaan, kun me puhumme tästä valtiosta, me pelkästään äh, mielenilmoitussamisen oikeuksen toimisesta, Tässä on kysymys siitä, että järjestetään todellisia verilöylyjä. On totta, että me on allainen lauseke, joka liittyy tähän ydin, asesopi, ydinvoimasopimukseen. Tämä pelkästään sitä, että pitäisi myöskin keskustella opposition kanssa, jotta varmistaa, että silloin kun tulee se hetki, jolloin voidaan tehdä muutoksia niin, että siirrytään sitä sortojärjestelmästä sellaiseen järjestelmään, joka on poliittisesti huomattavasti erilainen, jolloin syntyy todellista moniarvoisuutta, vapautta ja myöskin tilanne on se, että tämä ideologinen ei pidä enää voimaansa, niin pitää puuttua muukin, ei pelkästään tämän ydinkysymykseen. Mr. Wallace, one minute. Mr. Wallace, yksi minuutti. Thanks very much, President. Kiitos puhemies seuraamusten äh, aseet ovat kohdistuneet äh, protestoijiin ja Iranin otteita ei voida kuitenkaan puolustaa. Tässä on käytetty liian väkivaltaisia otteita protestoijia vastaan. Tämä pitää tuomita jyrkästi. Meidän pitää myös tuomita jyrkästi se, että Bolivian ja Chilen Chilen oikeistohallitukset ovat käyttäneet äh, kohtuutonta voimaa suhteessa omiin kansalaisiinsa. Tämä Tämähän sopii kyllä Yhdysvalloille. Yhdysvallat käyttää ihmisoikeuksia aseena Irania kohtaan. Ja Brian Hook on tässä, tässä sanonutkin näin, että meidän pitäisi katsoa, että ihmisoikeudet ovat tärkeä ase, kun me ta- taistelemme Irania, Kiinaa ja muita vastaan. Ja tällä tavoin voidaan ihmisoikeuksien avulla kiristämällä saavuttaa haluttuja tavoitteita. Yhdysvaltain hallinto on nähnyt Washingtonin painostuspolitiikan toimivan Irania kohtaan. Ja täällä ihmiset ovat pelkkiä pelinappuloita. Tätä pidetään ulkomaisena väliintulona. Voidaanko tällaista hyväksyä? Oletteko sitä mieltä, että, että Eurooppa voi vain olla hiljaa ja sillä tavalla hyväksyä Yhdysvaltojen tavoitteet? Kiitos. Kiitos. Haluan toivottaa teille kaikille hyvää iltaa ja teidän kautta ne myöskin tästä miljoonaa Euroopan kansalaisten keskustelu jatkuu. Annan nyt puheenvuoron herra Borelille. This exchange of views has... Ajatus sitten vaihtanut hyvin paljon tietoa sisältävää. Haluan kiittää mahdollisuudesta saada tietää enemmän teidän näkemyksistänne tästä vaikeasta kysymyksestä, joka on suhteet Iranin kanssa. Voin vakuuttaa teille, että me emme ole piittaamatta tuhansien yksilöiden kohtalosta Iranissa, jotka ovat olleet mukana tai he ovat vaikuttaneet mielenosoitukset. Ja vakuutan sit, va,